La Presidente. La seduta è aperta. Istunto on alkanut. Esityslistan mukaisesti käsittelemme edustaja Kaasan mietinnön ALVn tulevaisuudesta. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle Kaasa neljä minuuttia. Grazie President, Commissario, onorevoli membri. Dan il-rapport di kontribuzzjoni importanti fil-proċess ta' konsultazzjoni illi e beda f'Diċembru tal-2010 meta l-Kummissjoni nediet il-Green Paper dwar il-futur tal-VAT. il sistema kurrenti Kiitoksia. Tänään me käsittelemme arvonlisäveron tulevaisuutta. Nykyjärjestelmä ei ole soveliassa sisämarkkinoiden tarpeita silmällä pitäen. Hallinnolliset kulut ja täytäntöönpanon kustannukset ovat aivan liian korkeita, ja tämä aiheuttaa liian paljon taakkaa eurooppalaisille yrityksille. Ja myöskin petokset ovat mahdollisia nykyjärjestelmässä, varsinkin silloin kun on kyse rajat ylittävistä liiketoimista. Pahimmassa tapauksessa petokset ja vilppi maksavat jäsenvaltiolle jopa miljardeja euroja vuodessa. Nyt täytyy pohtia, mikä olisi kaikkein paras tapa edetä asian suhteen. Uusiin toimiin täytyy ryhtyä vasta sitten, kun kaikkia osapuolia on kuultu tarkalleen. Olen tapa, tavannut eri järjestöjen edustajia mukaan luettuna suuria ja pieniä yrityksiä ja niiden edustajia. Nyt yritän tehdä jotakin johtopäätöksiä näistä tapaamisista. Olen kiteyttänyt tärkeimmät seikat tähän mietintöön toteamalla, että nyt status quo ei käy, vaan pikemminkin meidän täytyy ottaa ohjaksi tavoitteeksi määrämaa periaate, ei lähtömaa, vaan määränpäämaa periaate, Se on kyse rajatylyttävistä liiketoimista. Useat osapuolet ovat yhtyneet tähän minun vaatimukseeni, ja komission vihreässäkin kirjassa viitataan tähän mahdollisuuteen siksi. Tällä hetkellä lähtökohtana on alkuperämaa periaate, joka on sisämarkkinoiden tavoitteiden mukainen, mutta tässä suhteessa on epäonnistuttu, koska poliittista tahtoa riittävästi, joten nyt on aika etsiä kunnollisia vaihtoehtoja. Ja määrämaaperiaate voi toimia käytännössä tehokkaasti vain ja ainoastaan, mikäli luodaan myöskin niin sanottuja yhden luukun järjestelmiä, yhtenäisiä palvelupisteitä. Ensimmäisestä tammikuuta 2015 tämä huomattavasti vähentäisi yritysten kontolle kertyvää hallinnosta taakkaa kun on kyse rajat ylittävistä liiketoimista. Huolestuttava tosiasia on, että monet haluaisivat tehdä bisnestä ryhtöliiketoimin lähinnä kolmansien maiden kanssa. Vaikka meillä on samankaisesti yhtenäismarkkinat, tämä on tietystikin hyväksyttävää, ja tähänkin kysymykseen täytyy parantua mahdollisimman nopeasti. Kun tarkastellaan veron kantoa, arvonlisäveron kantoa, tässä suhteessa tarvitaan vielä lisää tutkimuksia asianmukaisen menetelmän valitsemiseksi. Minun mielestäni paras menetelmä tehtyjen tutkimusten perusteella on tämä tietovarastomalli. Jotta voisimme siirtyä tähän menettelyyn, meidän täytyy ensinnäkin luoda kunnolliset rakenteet. Ja meidän täytyy edetä hyvin varovaisesti. Sen vuoksi tutkimuksia vielä tarvitaan, jotta saadaan selville, onko tämä tietovarastomalli sovelias. Lisäksi meidän täytyy tehdä työtä, jotta jotta hallinnolliset kustannukset saataisiin matalammalle tasolle. Varsinkin pk-yritysten kannalta tämä on merkittävä kysymys. Suosittelen lisäksi, että ilmoitus, ilmoitukset, ilmoituksia ei, ei tarvitse, tar, täytyisi tehdä niin usein kuin tällä hetkellä, vaan tätä ilmoitusten jättöväliaikaa pitäisi pidentää, varsinkin silloin kun on kyse arvonlisäveroilmoituksista PK-yritysten elämää pitäisi helpottaa tässä suhteessa. Nyt mielelläni kuulisi, mitä kollegoilla on sanottavanaan. Grazie. Eh, ora la parola al... Kiitoksia. Seuraavana komission jäsen eh, Semeta. Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ennen kaikkea herra Kasaa myönteisestä ja rakentavasta mietinnöstä, joka koskee vihreää kirjaa ALVn tulevaisuudesta. Komissio koki, että oli tullut aika tarkastella tuoreella tavalla Euroopan ALV-järjestelmää, joka nyt on ollut käytössä yli 40 vuotta. Todellakin on korkea aika kehittää uusi nykyaikainen ALV-järjestelmä, joka on täysin yhteensopiva sisämarkkinoiden kanssa ja yritysmallien kanssa ja niin, että se myöskin parantaa ja vahvistaa tulon luojana pitkällä tähtäyksellä. Vihreä kirja ALVn tulevaisuudesta esiteltiin viime vuoden joulukuussa ja se oli ensimmäinen askel tässä prosessissa. Reaktiot asianosaisilta ovat vahvistaneet, että tällaista keskustelua tarvittiin. Yli 1700 kirjallista mm, kommenttia toimitettiin tähän esitykseen. Ne yleisesti vahvistavat, että nykyinen ALV-järjestelmä on liian mutkikas ja ensisijaisesti siksi, että on olemassa eroja kautta EUn. Tämä on nähty pääesteenä sille, että voidaan täysin hyödyntää sisämarkkinoita ennen kaikkea pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yksi johtopäätös, joka nyt voidaan tehdä, on, että meidän aloitteemme herätti huomattavia odotuksia. Perustavanlaatuiset muutokset ALV-järjestelmän tärkeimpiin piirteisiin ovat sellaisia, että niitä ajavat yrityksiä edustavat asianosaiset sekä suuri yleisö. Seuraava askel tässä prosessissa on uudistaa ALVtä. On tiedonanto, joka esitellään ennen vuoden loppua. Siinä määritellään kattava strategia ja pitkän tähtäyksen, pitkän tähtäyksen vakaalle ALV-järjestelmälle – Tietenkään ei mahdollista tarttua kaikkiin ALVn piirteisiin yhdellä kertaa. Tiedonanto tulee asettamaan lopputavoitteet, joihin pyritään, ja meritään ne alueet, joilla voidaan saada edistystä aikaan lyhyellä tähtäyksellä, ja ne alueet, jotka vaativat edelleen kattavampaa työtä ja joissa tuloksia voidaan odottaa vasta pitkällä tähtäyksellä. Tulossa olevassa keskustelussa kollegiossa, joka liittyy komission työohjelmaan. Ensi vuonna tulen esittämään uusia aloitteita, jotka ovat yhteydessä meidän tärkeimpiin prioriteetteihimme kestävään kasvuun. Ja tässä yhteydessä tulee konkreettisia ehdotuksia uudesta ALV-strategiasta. Ne tulevat kattamaan asioita, kuten nopean toiminnan, nopean reaktiomekanismi, ALV ja yritykset ja hallinnollisen taakan vähentäminen yrityksiltä. Arvoisat jäsenet, parlamentin lausunto, mielipide, joka nousee tässä mietinnössä esille, heijastelee asianosaisten kantoja. Se on myös hyvin kunnianhimoinen. Komission kannalta tämä on myönteistä ja rohkaisevaa. Voin jo nyt vakuuttaa parlamentille, että sen mielipidelle mielipide tullaan ottamaan täysin huomioon. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavana budjettivaliokunnan nimissä edustaja Staas, neljä minuuttia. Eh, Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Minä olen antanut lausunnon talousarvojen valvontavaliokunnan puolesta ja olen tässä tehtävässä eh, tutkinut vihreän kirjan petosten vastaisia toimia. Tämä ei ole mikään uusi alla jo joitakin vuosia sitten näimme tilintarkastustoimijan kertomuksen, jossa kerros, korostettiin selkeästi tiettyjä porsanreikiä tässä järjestelmässä ja olin tehnyt ehdotuksia, joilla pyrittiin parlamentin teki ehdotuksia, joilla pyritään parantaa näitä puutteita ja toivon, että ne otetaan huomioon uudessa järjestelmässä. Todellakin järjestelmää mahdollistaa monenlaisia petoksia, 80-100 miljardia euroa on petosten määrä. Tämä vastaa melkein koko Euroopan veronkiertoa. 250 miljardista 100 miljardia menee vain ALV- ja karusilirikoksen. Tätä meidän on pohdittava. Tähän liittyy paljon äh, myös rajat ylittävää petos, joka edellyttää Eurojustin, Europolin ja Olafin välistä rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä onkin yksi koko buun eli talousarvojen valvontavaliokunnan suosituksesta. Haluaisin kiittää esittelijää ja Ekon valiokuntaa. He ovat ottaneet vastaan suuremman osan omista ehdotuksistani. lausunnosta lausunnostani niin kohdat 32-40 mukana. Haluaisin kiittää esittelijä ja komissiota. On aika, aika harvinaista, että lausuntoa seurataan näin tarkkaan. Rajat ylittävästä yhteistyöstä meidän on ymmärrettävä vastuun äh, käsite ja riskitietoisuus. Sitä on vahvistettava jäsenvaltioissa. On myös tarpeen äh, työstää yhdenmukaisempaa määritelmää karuselli rikokselle. Kun laadin lausuntoni ja kun tutustuin tähän aiheeseen, keskustelin useiden tarkastajien kanssa kentällä ja monet sanoivat, että luokaa, voisitteko luoda yhtenäisen alv karusellipetoksen määritelmän ja laatia harmonisoituja yhdenmukaisia hallinnollisia sanktioita. Komissio on tehnyt yksin yksinkertaistumisen eh, ehdotuksia kiireessä petosten vastaista toimintaa varten. Minusta tämä on aivan keskeistä. Esittelikin sanoi, että tarvitaan yksinkertaistamista. On yksinkertaistettava ja konsolidoitava ALV-lainsäädäntöä. Monet niistä tarkastajista, joiden kanssa keskustelun, jotka tuntevat eh, kentän ja väärinkäytökset, eh, sanovat, että kyseessä on lähinnä rajat ylittävät petokset, joten tarvitaan yhteistyötä, mutta tähän sitten liittyy kieliongelma. Jos ajatellaan tietyn valtion ALV-lainsäädäntöä, ja jos emme tunne kyseisen maan kieltä, niin vaikeudet ovat suuria, joten olisi pidettävä kiinni siitä, että eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö käännettäisiin tietyille raja- rajallisille kielille. Olemme valinneet Ranskan, Saksan ja Englannin. Tästä voidaan tietenkin keskustella. Belgialainen aloite on nimeltään Eurofisk. Tarkoituksena on luoda verkosto. Minusta tämä on erittäin hyvä ajatus ja minusta komission olisi ymmärrettävä, että tästä tulee lisää arvoa. Haluaisin pyytää, että komissio pitäisi kiinni siitä, että se mitä tietokannassa tapahtuu toimitettaisiin myös parlamenttiin ja meillä olisi avoin avoin läpinäkyvä järjestelmä. Nämä ovat varmasti tärkeimmät kohdat. Myös uuden tekniikan käyttäminen on tärkeää. Näin voimme ehkäistä ALV-petoksia. Jos otamme kaikkien esittelijöiden, Ekon ja koko Buu esittelijöiden ehdotukset mukaan, uskon, että että EU oli, pystyisi paljon paremmin torjumaan tämän tyyppisiä rikoksia. Kiitoksia. La parola all'onorevole Ivanova. Kiitoksia sitten Ivanova, sisämarkkina- ja kuluttajasuojien valiokunnasta kaksi minuuttia. Edustaja Ivanova ei kylläkään ole täällä salissa, joten annan puheenvuoron liikenne- ja matkailu valiokunnan edustajalle edustaja Ferberille kaksi minuuttia, mutta hänkään ei ole salissa. Joten aloitamme keskustelun poliittisten ryhmien puheenvuoroilla EPP-ryhmän nimissä palloon kaksi minuuttia. Presidente, eh, io mm, porto avanti... Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että sisämarkkinoiden kehittyessä tarvitsemme tehokkaan eh, ALVn. Olen aivan yhtä mieltä Kaasan mietinnöstä. Siinä tuodaan esille kaiken monenlaisia porsaanreikejä ja menettelyjä, joilla ne voidaan paikata. Haluaisin pyytää, että komissio toimisi nopeasti, koska uskon vahvasti, että olemme jo myöhässä. Tulevassa ALV-järjestelmässä pitää olla, ja sitä on pohdittava tarkkaan, tarvitaan yhteisiä sääntöjä niin, että kilpailu eh, edut eivät eh, tekisi haittaa kuluttajille ja yrittäjille ja sisämarkkinoille, erityisesti niille yrityksille, joilla on rajat ylittävää toimintaa. Tässä mielessä mm, yhteistyö on mahdollista ainoastaan, jos mm, jäsenvaltioilla on todellista halua tehdä yhteistyötä. Meidän on unohdettava kansalliset egoismit. Toinen tärkeä kohta josta herra Kaasa puhui, koskee byrokraattisten muodollisuuksien vähentämistä ja hallinnollisen taakan vähentämistä. Tässä on aikamoinen ristiriita. PK-yritykset maksavat paljon enemmän verrattuna suurempiin yrityksiin. Niiden kulut ovat korkeampia, erityisesti jos ne harjoittavat yhteisöllistä kauppaa Tarvitaan lisää yksinkertaistamista vahvistamalla oikeusvarmuutta yrityksille ja hallinnoille. Toivon harmonisoituja malleja, erityisjärjestelmiä pk-yrityksille. EU e on paljon korostanut niiden tilaa. Seuraavaan ALV-strategiaan haluaisin esittää seuraavan huomion olisi myös laajennettava veropohjaa, jotta päästäisiin fiskaalisen konsolidointuun, kun kriisi on käynnissä, kaikkien on maksettava, eikä ainoastaan heikompien kerrosten tai pieniä keskituloisten. E Kiitoksia seuraavana edustaja Komik, joka täällä on Ferberin sijaana ja puhuu siis liikenne- ja matkailuvaliokunnan nimissä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, onorevoli kollegi. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Monien jäsenvaltioiden julkinen talous ja sen ongelmat ovat kaikkien silmien edessä. Turha käydä siis periaatteellista taistelua. Meidän on katsottava yhteisiä tavoitteita, kuten sitä, että paloitetaan tasapaino julkiseen, eh, julkiselle talouteen ja saadaan liikumavara. Haluaisin onnitella kollega Kaasaa, joka on tehnyt todella hyvää työtä. Esit- mietintö pohjautuu komission vihreään kirjaan ja se keskittyy hyvin merkittäviin kohtiin. Minun mielestäni erityisen hyvä on tämä viittaus petosten vähentämiseen. Kansallisilla että kansalaisilta pyydetään yhä, uusi, yhä enemmän uhrauksia. Tällaisessa tilanteessa emme voi jättää verokiertäjiä äh, huomiotta. Tarvitaan yksinkertaisia järjestelmiä niin, ettei, ras, ettei ohjata yhä enemmän hallinnollisia kustannuksia yrityksille, jotka jo joutuvat kantamaan raskaan takan. Toinen kohta, jota olisi korostettava, ja uskon, että edustaja Kaasa on tehnyt siinä hyvää työtä koskee terveimpien sisämarkkinoiden kehittämistä, tehokkaampi, yksinkertaisempi veronkanto varmasti vain edistäisi kauppaa eri maiden välillä. Tämä on minun mielestäni tavoite, josta voimme olla ehdottomasti yhtä mieltä, erityisesti näinä aikoina, kun markkinat tarvitsevat stimulusta tuoda tuottaakseen vaurautta. Haluaisin kiittää kollegaa, koska mielestäni tämän päätöslauselma on tasapainoinen ja se on keskittynyt todella tärkeisiin asioihin. Nyt on aika toimia. Kiitoksia. Seuraavana SSD-ryhmän nimissä edustaja Elka Draui, kolme minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset herrat, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää esittele erinomaista yhteistyöstä. Tuloksena on ollut erinomainen mietintö ja me parlamentissa voimme tässä lähettää yksiselteisen viestin, mitä tulee ALV-järjestelmän uudistamiseen Euroopan unionissa. Järjestelmän täytyy muuttua tehokkaammaksi, avoimemmaksi ja minusta herra Kasan mietintö osaltaan edistää tätä ja se on mahdollisuus edistää keskustelua niin, että ei tule mihinkään loppupisteeseen. Tämä on pitkän tien alkua ja odotamme mielenkiinnolla komission esityksiä, jotta päästään asiassa vielä eteenpäin. Mutta keskustelusta täytyy tietysti todeta myös, että viime vuosina on tapahtunut siirtymää ennemminkin välillisiin veroihin, mutta tämä tietenkään ei riitä siihen, että tehtäisiin mahdollisesti verotus kohdemaassa. Joten on tärkeää, että tässä tapauksessakin otettaisiin huomioon ehdotukset, jotka koskevat verotuslainsäädäntöä, esimerkiksi energiaa ja transaktioita. ALV voi olla tasapuolinen, se on tärkeä poliittinen väline ja se vaikuttaa suoraan ihmisten toimintaan. Se voi antaa houkutuksen tavaroiden ostamiselle tai pidättää ihmisiä hankinnoista. Tämän mukaisesti arvonlisäverohelpotusten täytyy olla mahdollisuuksia esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöille ja sosiaalisista, sosiaalisia tehtäviä harjoittaville yhdistyksille. Täytyy kattaa myöskin uusia prioriteetteja huomioon, kuten esimerkiksi liikennesektori, ilmaliikenne ja laivaliikenne koska siellä on nähtävissä esimerkiksi, että laivaliikennettä kohdellaan eri tavalla kuin rautatieliikennettä että tällä hetkellä näin on ainakin, ja tämä johtaa markkinoilla vääristymiin. Ja myöskin kulttuurin alalla on tärkeää, että kaikki kirjat ovat samalla tavoin ALVn kohteina. Siis myöskin ladatut kirjat, verkostolaitut kirjat, niitä pitäisi kohdella samalla tavoin ALVn osalta kuin painettuja kirjoja. Tämä on asia, joka on syytä tutkia. Sitten vielä tehokkuuteen ja petoksiin. Edelliset puhujatkin jo sanoivat, että tarvitaan järjestelmää, jossa pedokset eivät ole niin mahdollisia. 100 miljardia vuodessa oli summa, joka mainittiin, arvonlisäveron menetyksiä vuodessa. Tämä tietenkään ei ole hyväksyttävissä. Me tarvitsemme vahvistettua valvontaa, parempaa yhteistyötä eri virkatahojen kesken ja olemme tietysti sen puolesta, että tapahtuu hallintoteknisiä helpotuksia ja yksinkertaistamisia kuitenkin sillä edellytyksellä, että ei synny porsaanreikiä ja että tästä on hyötyä petokstien estämiseen. Meidän pitää myöskin äh, tarttua kysymykseen, missä tuote kulutetaan, katsoa sitä, ja se on asia, joka myös edellyttää yhteistyötä. Puhemies, toivon, että tämä mietintö tulee johtamaan keskustelun jatkamista. Tämä on hyvä houkutuskeskustelu ja odotan mielenkiinnolla komission esityksiä. Kiitoksia seuraavana ALDE-ryhmän edustaja Haaglund. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä on hyvä mietintö ja varjo esit esittelijän tulen osalta voin esitellä myöskin ryhmän kannan, mutta koko naisuudessaan voin sanoa, että mietintö on erinomaisen hyvä. Mitä tulee sitten ALV poikkeuksiin aatteellisille organisaatioille, siitä olemme puhuneet useampaan otteeseen parlamentissa. Komission jäsen varmastikin muistaa, että jotkut meistä olivat huolestuneita tästä silloin, kun te kävitte vierailulla valiokunnassamme muutamia kuukausia sitten. Silloin komissio otti lämpimästi vastaan ajatuksen siitä, että aatteellisilla järjestöillä voisi olla poikkeus ALVn osalta, ja parlamentin kannalta tämä olisi parasta. Ja varmastikin huomaatte, että edellinen joukko kollegoja kannattuna minä olemme tehneet tästä hyvää tekstiä tähän mietintöön, joka on käsiteltävänä. On hiukan ironista, että vuosien aikana vapaaehtoistyö, kun on vapaaehtoisuuden työ, vapaaehtoistyön vuosi Euroopassa, niin silloin komissio hyökkää sellaisia maita vastaan, jossa on poikkeus ALVssä ja verotusjärjestelmässä. Ja äh, viittaan tässä siihen, mitä komissio, miksi on, minkälaisia toimia komissio on esimerkiksi Ruotsia vastaan. Selkeä enemmistö on torjunut tämän toiminnan mietinnössä ja toivon, että komissio ottaa tämän huomioon, kun tätä asiaa edelleen käsitellään. Muuten minun täytyy todeta, että mietintö on erittäin hyvä ja on puhuttu paljon ää, veropetoksista, mikä on suuri ongelma, ja se on asia, johon täytyy kiinnittää huomiota, jotta saadaan lisättyä veroja, verotuloja koska se on jotakin, mitä tässä taloudellisessa tilanteessa tarvitaan. Lopuksi, ei vähäisimpänä, olisi hyvä mainita myös se, että ALV on hyvä esimerkki siitä, että Euroopassa voidaan harjoittaa verotuksen koordinointia, ja tätä voitaisiin tehdä muillakin alueilla, joten on hyvä sanoa, että ALV-työ jatkuu, yhteistyö jatkuu Euroopan tasolla. Grazie. Kiitoksia. Seuraavana ECR-ryhmän e nimissä Fox puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää herra Kasa hänen eh, erittäin eh, tarkasta työstään. Kaikki verotusta koskevat mietinnöt ovat aina ristiriitaisia, koska oikeus eh, kantaa veroja on itsenäisen valtion perus oikeuksia. Siksi monet täällä parlamentissa mukaan luettuna komissaari haluaisivat, että EUlla olisi oikeus kantaa veroja kansalaisilta. Haluaisin kertoa, miksi me konservatiivit emme tätä kannata. Mietinnössä käsitellään arvonlisäveroa ja sen eri osa puolia osatekijöitä. Mietintö on hyvä. Kun tarkastellaan finanssitransaktion veroa tai EUn omia varoja, niin minä pidän siitä, että kansa keskittyy nyt siihen, että halutaan vähentää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, joka, jotka koituvat yrityksille. Mietinnössä tunnustetaan myöskin, että uudet ALV-ehdotukset täytyy tehdä petoksille petosten kannalta luotettaviksi. Neuvoston pitäisi omaksua tässä johdonmukaisempi lähestymistapa, koordinoidumpi lähestymistapa arvonlisäveron. Tämä olisi tärkeä askel eteenpäin kohti tehokkaampaa yhtenäismarkkina aluetta. Olen eri mieltä kuitenkin kohdan 46 kanssa. Siinä todetaan, että veroharmonisointi jäsenvaltioiden keskellä pitäisi lisätä. Koordinaatio suvereenien valtioiden välillä on yksi asia, harmonisointi EU-tasolla on aivan eri asia. Minun ryhmäni ei voi hyväksyä tätä mietintöä, koska me katsomme, että oikeus kantaa veroja ja päättää siitä, miten veronkanto toimitetaan, pitäisi jättää edelleenkin kansallisten jäsenvaltioiden päätettäväksi. Grazie per il gruppo GUE. Kiitoksia sitten GUE. Huntis, yksi minuutti. Αγαπητοί συνάδελφοι, Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö pitää sisällään toimenpiteitä, joilla autetaan byrokratian purkamisessa. Mutta kyse ei ole niinkään siitä, mitä komissio ehdottaa, vaan pikemminkin tässä tarkastellaan veronkiertoa ja veropetoksia. Tällä viitataan valtaviin, valtavan suuriin rahasummiin, jotka menetetään joka vuosi. Oman ryhmäni nimessä haluaisin todeta, että nyt on tehdyt ehdotukset perustuvat sille ajatukselle, että nyt pitäisi suoran verotuksen osalta saada jäädytettyä tilanne nykyiselleen. Yritysveroa halutaan laskea, niin ikään monikansallisten yritysten veroa halutaan laskea ja samanaikaisesti halutaan nostaa arvonlisäveroa niin, että tavallinen kuluttaja joutuu maksamaan kuluttaja kuluttajan ostamista tavaroista enemmän. Tämä on epäreilua arvonlisäveron kannalta. Arvonlisäveroa käyttäminen tällä tavalla. Ja minun mielestäni tämä on vastoin Euroopan sosiaalipolitiikkaa, koska meidän pitäisi keskittyä ihmisten hyvinvointiin eikä mihinkään muuhun. Kiitoksia EFDn ryhmän nimissä. Paksas, yksi minuutti. Pone pirmininkė, gerbiami kollegos, tik tai keletas minčių vertinant šį išsamų pranešimą. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin jakaa joitakin ajatuksia tästä mietinnöstä. Ensinnäkin nykyinen ALVn kerääminen menetelmä ja sen on toivotaan vanhanakkainen ja mitä pikemmin sen korjataan, korvataan jollakin muulla, sitä parempi, ajatellen kaikkea nykyistä kriisiä. ALVn uudistuksen pitäisi tulla tehokkaasti ja nopeasti toimeenpannuksi, mutta huomioon kuluttajien tarpeet, koska kuluttajat ovat päälähde rahoitukselle. Ja tällä hetkellä he myöskin kannattelevat tehotonta järjestelmää. On tärkeää, että jäsenvaltiot itse voivat ottaa käyttöön järjestelmän, joka sisällyttäisi vähemmän ALVtä alueille, jotka ovat jäsenvaltioille tärkeitä. Kiitoksia sitten sitoutumattomien nimissä Sinclair kaksi minuuttia. Thank you, uh, Madam Chairman. Kiitos uh, rouva puheenjohtaja. Arvonlisäveroa kutsutaan joskus luksusveroksi. Se on luksusta niille, joilla on siihen varaa, eli yhteiskunnan hyväosaisille. Samanaikaisesti rikkaat pyrkivät välttämään alveilta ja sitten köyhät joutuvat tästä kärsimään, olipa sitten kyse tavallisista kulutustavaroista tai polttoaineista, joita kotitaloudet tarvitsevat. Isosta Britanniasta toimitetaan Euroopan unionille 15 miljardia euroa joka ikinen vuosi alv-maksuina kaikki hallitukset unohtavat yhdistyneessä kuningaskunnassa, että kyse on EUn verosta, tai EUn aikaansaamasta verosta. Emme voi tukea tällaista enää, emme voi tätä hyväksyä. Ja tällaiset verot pitäisi hoitaa kansallisella tasolla. Kansallisten hallitusten pitäisi saada päättää tällaisista veroista, ja kaikki tulotkin pitäisi pitää jäsenvaltion tasolla. Tai viitattiin jo, tai minä viittasin jo lämmitykseen tarkoittavaan polttoaineeseen. 90-luvulla hallitus menetti paljon poliittista uskottavuuttaan, kun se pyrki nostamaan polttoaineen alveen 15 prosenttiin. Hallitus ei koskaan selittänyt, mistä tämä johtuu. Tämä johtui EU-jäsenyydestä. Työväenpuolue sitten kritisoi tätä polttoaineveroa ja totesi, että tämä on vastoin köyhien oikeuksia, kun he tulivat valtaan vuonna 1997, hankkiutuivatko he tästä verosta eroon? Eivät. Pikemminkin Gordon Brown totesi, että hän halusi laskea tätä veroa 5 prosentilla. Tämä on vero, joka kohdistuu tavallisiin ihmisiin, ja tämä on suorastaan huijausta, joka kohdistuu tavallisiin työtä tekeviin ihmisiin minun maassani, ja EU-tasolla tästä täytyisi päästä eroon. Grazie. Ora la parola agli altri oratori. Kiitoksia sitten muut puhujat. Luulenpa, että että herra Höökmark ei ole salissa, joten annan puheenvuoron edustaja Danellisille kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Taloudellisessa mielessä ALVllä on keskeinen rooli jäsenvaltioiden taloudessa Siinä äh, tiedämme, että on vaikeuksia talousjärjestelmissä tällä hetkellä, siksi on erittäin tärkeää, että ALV-järjestelmä toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti. Hallinnolliset äh, kiemurat ovat kuitenkin hankalia ja näin ollen ALV vaikuttaa myös yritysten hallinnointiin Euroopassa. Ei pidä unohtaa, että ALV voidaan periä takaisin tai erilaiset ALV-maksut voidaan ottaa järjestelmän mukaan, ja tämä kaikki on helpompaa suurille yrityksille. Näin ollen PK-yritysten elämä on paljon hankalampi. 99 prosenttia yrityksistä EU on tällaisia yrityksiä. Järjestelmä jättää myös mahdollisuuksia veronkerrolle ja petoksille. Tässä teydessä esittelijän ehdotukset ovat erittäin hyvä panos parlamentilta asiaan, joka ei kuulu Euroopan toimivaltuuksiin, mutta byrokratian vähentämistoimet ja hallinnollisten toimien yksinkertaistaminen lähentäminen, kuten eurooppalainen lasku, ei, laskumalli ei välttämättä muuta, eh, muuta järjestelmää, mutta on tuovat lisää luottamusta, luottamusta ALVn petoksista ja kiertotapauksista. Tätä kautta ja jäsenvaltiot voisivat kerätä takaisin miljardeja. Ja rajat ylittävissä operaatioissa tapauksessa, jossa jäsenvaltiot antavat rahoitusta, niin jos jäsenvaltioiden on annettava rahoitusta, niiden on, se on myönnettävä ja olen oikein tyytyväinen, että harkitaan ALV-kantojen tulevaisuutta ja poikkeuksia myös sosiaalisilla ympäristökriteereillä. Matkailuvaliokunnan lausunnossa pyydetään nollakantaa julkiselle liikenteelle. Vaikka se ei olekaan mietinnössä mukana, toivon, että se olisi mukana alennettujen ALV-kantojen luettelossa. Ma- maantien liikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan strategiassa 2020 ja tässä mielessä olisi hyvä, että myös tämä ala voisi hyötyä alennetusta ALV-kannasta. Kiitoksia. Sitten Schmidt, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, herra komission jäsen. Suuret kiitokset esittelijälle, herra Kasalle, joka on tehnyt erinomaista työtä. Liberaaliryhmä on pohjimmiltaan myönteinen suhteessaan komission vihreään kirjaan. Eurooppa tarvitsee ALV-järjestelmänsä koordinointia, jotta voidaan parantaa ja vahvistaa sisämarkkinoita. ALV-järjestelmä on aivan erilainen ja mutkikas ja se luo esteitä yrityksille, jotka toimivat yli rajojen. Parempi koordinointi arvonlisäveropolitiikassa on siksi tarpeellista Euroopan unionissa ja on tärkeää, että päästään kohti alvetason harmonisointia. Mitä tulee tasapuolisuuteen, olemme tästä yhtä mieltä se, että vähennetään veroa työtä, eli sitä, sitä joidenkin muiden taho, muissakin muissa paikoissa ei pidä lisätä yksilöiden ja yritysten verotaakkaa. Mietinnössä on esille se, että on syytä katsoa seurauksia alueelliselle ja kunnalliselle itsehallinnolle ja verotusoikeudelle, se, että siirryttäisiin välittömästä verotuksesta väliseen verotukseen. Tämä saattaa merkitä hyvinkin paljon monissa maissa. Sen lisäksi me tarvitsemme, ja täällä on jo todettu, rajoitettua määrää poikkeuksista, jotka luovat lisää hallintokustannuksia ja byrokratiaa. Näin on. Kuitenkin tunnustan tämän Kuitenkin on yksi poikkeus, jonka puolesta haluan puhua voimakkaasti ja jonka herra Haglund jo otti esille, nimittäin kysymys aatteellisten yhdistysten ALV-vapaudesta. Komissio jo viime keväänä käynnisti rikkomusmenettelyn Ruotsia vastaan siksi, että aatteelliset järjestöt oli oli, oli annettu ALV-vapautus. Kuuden maan parlamentin jäsenet ovat tehneet yhden esityksen ALV-vapautuksesta, joka koskisi aatteellista toimintaa. Olen iloinen, herra Kasa, että ehdotus kansallisista, kansallisista poikkeuksista aatteelliselle toiminnalle on saanut niin suuren tuen esittelijältä. Se on lähettänyt oikean tärkeän viestin komissiolle vapaaehtoisen aatteellisen toiminnan on saatava tukea, sitä ei pyrkiä tukahduttamaan. Mitä tulee kirjoihin ja lehtiin, on tärkeää, että niitä kohdellaan samalla tavoin riippumatta siitä, missä muodossa ne ilmestyvät. Niille ei saa olla eri ALV-kantaa herra rouva puhemies, herra komission jäsen, suuret kiitokset ja minä toivon komission jäsenelle onnea vaikeassa ja haastavassa työssä. Grazie. La parola all'onorevole Kiitoksia. Sitten äh, Strejcek, yksi minuutti. Good morning. Uh... Hyvää huomenta. Minulla on vain yksi minuutti puheaikaa joten yritän puhua niin lyhyesti ja ytimekkäästi kuin mahdollista. Haluaisin mainita kolme seikkaa. Ensimmäinen niistä on, että haluaisin onnitella ja kiittää herra Kasa ilpoliittisesti korrektia toimia muutoin. Minä tunnen teidät, että minä tiedän, että olette sitoutunut parlamentin jäsen ollut jo seitsemän vuotta ja olette käsitelleet arvonlisävero ongelmia pitkän ja minä tiedän, että te tiedätte, mistä te puhutte. Huomio numero kaksi Minulla on yksi huoli. Minä pelkään nimittäin, että niin sanottu vihreä ALV-ajatus, joka johtaisi siihen, että energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut saisivat aremman, alemman arvonlisäverokannan. Tämä ei minusta johtaisi veropetoksiin. Meidän ei pitäisi siksi jättää huomiota mahdollisuutta, että petokset tulevat lisääntymät Ja oikeastaan minun aikani loppui jo. Kiitos paljon. Kolmannen asian voin sitten sanoa suoraan herra Kasalle. Grazie. La parola Kiitoksia. Seuraavana edustaja Morganti, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijä Kaasaa hänen tekemästään työstä. Olen tyytyväinen siitä, että mietinnössä on useita viittauksia, jotka koskevat hallinnollista ja byrokraattista yksinkertaistamista, erityisesti tekniikka ja digitaaliset välineet, joita meillä on nyt käytössämme, voivat auttaa suuresti erityisesti PK-yrityksiä. Haluaisin korostaa erityisesti tarkastusta, jonka olemme jättäneet ja joka on hyväksytty ja jonka tarkoituksena on ottaa erityinen ALV-kynnys äh, pienille yrityksille. Näin voidaan vähentää kustannuksia ja rasitteita ja voidaan helpottaa nuorten pääsemistä markkinoille. Arvostan myös niitä ponnistuksia, joiden kautta saataisiin tehostettua ALVn kantoa. Nämä on tarpeellisia toimia, jotta voidaan välttää petoksia. Valitettavasti se on hyvin yleinen ilmiö ollut viime vuosina. Grazie. La parola Kiitoksia sitten Vertman. Puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Arvonlisäveron merkityksen vuoksi tulolähteenä nyt kovilla oleville talouksien valtioille, valtioiden talouksille on toivottavaa mikä tahansa parannus nykyiseen järjestelmään. ALV-järjestelmä perustuu oikeudellisiin säädöksiin, jotka on hyväksytty EU-tasolla ja joita yksittäiset jäsenvaltiot soveltavat. Pääperiaatteena tulisi olla käytännöllisen toimeenpanon. Vihreä kirja, jonka komissio on esittänyt, siinä esitetään kommentteja ennen kaikkea siitä, että järjestelmä on liian mutkikas, joten se ei vastaa todellisen sisämarkkinan vaatimuksia. Esittelijän vaatimat selkeät määräykset, jotka liittyvät ALV-järjestelmään, joka olisi laajapohjainen ja jossa olisi paljon poikkeuksia, näyttäisi loogiselta lähestymistavalta. Tavoitteena on parantaa veronkeräämisen teho, tehostamista ja se, että vähennetään seurausvaikutuksia ja kustannuksia yrityksille. Se, että pyritään tekemään sovelluksia, jotka vastaavat sisämarkkinoita, niiden täytyy myöskin turvata verotusjärjestelmän toimintavuus. Tämä on yksinkertaisesti myöskin tekee sen, että on helpompi, helpompi estää petoksia järjestelmässä. Järjestelmien muuttaminen ja tulevien tulevaisuudessa toivottavasti olemaan helppo myöskin se, että miten jäsenvaiheessa pannaan toimeen olemassa olevia säädöksiä. Vielä kerran kiitos hyvästä mietinnöstä. Kiitoksia sitten Feija, kaksi minuuttia. Signora Presidente, o relatório que Puhemies, mietintö, josta tänään keskustelemme, menee oikeaan suuntaan. Tämä minun täytyy myöntää. Mietintö pohjautuu uudenaikaiselle, modernille näkemykselle arvonlisäverosta ja sen kantamisesta. Mietinnössä tehdään lukuisia ehdotuksia, jotka toivottavasti tulevat heijastumaan komission tekemään ehdotukseen siten, kun parlamentti tämän ehdotuksen saa nähdäkseen. Haluaisinkin onnitella esittelijää herra Kasa. Minä on kuitenkin joitakin huolia vielä tämän asian suhteen. Mietinnössä mainitaan ajatus, että että arvonlisävero on tärkeä tulon lähde, mutta toisaalta se vaikuttaa myöskin markkinoiden toimintaan. Sillä on merkittäviä vaikutuksia yhtenäismarkkinoilla. Tästä syystä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että käyttäjien kontolle koituu paljon vähemmän kustannuksia ja vähemmän hallinnollista taakkaa ja vähemmän byrokratiaa ja paremmin täytyy voida taistaa myöskin veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Joten kaiken kaikkien katson, että on erittäin tärkeää, että veronkantojärjestelmiä parannetaan. Haluaisin myöskin painottaa sitä, miten tärkeää on nyt, kun verot vain nousevat ja nousevat, että saadaan myöskin kunnollinen palautusjärjestelmä, silloin kun on kyse varsinkin pk-yrityksistä – pk-yritykset maksavat aroninsa veroa ja sitten kestää ikuisuuksia, mikäli niin niillä onkin oikeus saada jo osa arvonlisäverosta takaisin. Tämä takaisin saanti kestää liian pitkään. Meidän täytyy erityisesti ottaa huomioon pk-yritykset ja niiden tarpeita. Ja täytyy muistaa, että pk-yritykset ovat taloutemme moottori. Vaikeina aikoina meidän täytyy varmistaa, että Yritykset otetaan asianmukaisesti huomioon, varsinkin pienet. Parlamentti haluaa paremman ALV-järjestelmän ja tämä mietintö on osa tätä pyrkimystä. Kiitoksia. Seuraavana Korreja, kolme minuuttia. Eh, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kyseessä on hyvä mietintö ennen kuin sanon sen enempää, on pohdittava, miksi ALV-järjestelmää on uudistettava Euroopan unionissa. Ensinnäkin sen on sovittava yhteen paremmin sisämarkkinoiden kanssa. Mitä enemmän järjestelmiä ja ALV-kantoja meillä on, sitä vähemmän sujuvuutta markkinoilla on. ALVn uudistukset edistäisivät kilpailukykyä ja hinnat olisivat oikeudenmukaisempia se lisäisi myös tarvittavaa luottamusta rajat ylittäviin kaupankäynteihin ja se vähentäisi myös pk-yritysten kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita. Millaisilla toimilla voitaisiin helpottaa tätä järjestelmää? Ensinnäkin yksinkertainen digitaalinen tukijärjestelmä, joka olisi selkeä ja avoin. Myös tämä tuki viisi lainsäädännön uudistaminen palveludirektiivin täytäntöönpano niin toimi yhdeksän, jonka tavoitteena on poistaa veroesteet ja tarkastaa ALV-järjestelmää. Edelleen online kauppan olosuhteet, jotka on saatettava tasavertaiseksi. Kaikkihan käytämme näitä palveluja. ALVn ja järjestelmän uudistamisella on kaksi tärkeää motiivia. Ensinnäkin talouskriisi. Me tarvitsemme lisää tuloja mukaan lukien sen, että joissakin maissa vähennetään työn verotusta niin, että voitaisiin edistää taloudellista kehitystä ja kasvua. Toinen merkittävä paine tulee väestön vanhenemisesta Euroopan unionissa. Näin suorasta verosta välilliseen verotuksen siirtyminen korostuu on tasapainotettava vaakaa välillisen ja välittömän verotuksen välillä. Pyrimme yhdistämään subsidiariteetin ja harmonisoinnin kuitenkin niin, että e, kanta ei yhdenmukaisteta. On tärkeää huomioida ALVn soveltamisala. Tarvitsemme selkeän luettelon alennetusta verokannoista – on tehtävä rajo- rajoituksia ALVn poikkeuksille tietäen, että jokaisesta poikkeuksesta tulee myös vaara pienille ja suuremmille petoksille. Olen tyytyväinen siitä, että komissio pyrkii rakentamaan eurooppalaista ALVtä. Kiitoksia. Sitten Kožyst, Nykä, yksi minuutti. Na správě oceňuji, že věnuje značně Kiitoksia puhemies. Minä arvostan suuresti sitä, että esittelijä haluaa vähentää byrokratiaa silloin, kun on kyse EUn arvonlisäverolainsäädännöstä. Esimerkiksi ilmoitusten jättöväli halutaan pidentää. Tämä aiheuttaa säästöjä myöskin työmarkkinoilla ja julkisellakin puolella. Meidän täytyy varmistaa myöskin se, että AV-järjestelmää uudistetaan ja tarkastellaan väli, välillisten ja värittömien verojen oikeaa suhdetta. Tässä täytyy toimia varovaisesti. Verojärjestelmiä, kun uudistetaan jäsenvaltiossa, täytyy myöskin äh, uudistuksiin EU-tasolla. Joidenkin mielestä jäsenvaltioiden pitäisi itse saada täysin päättää verokysymyksistä. Harmonisointi, pyrkimykset voivat auttaa yhteisen ALV-järjestelmän luomisessa. Mutta tämä saattaa olla myöskin tie ojasta allikkoon. Kiitoksia. Käsittääkseni edustaja Obermeier ei ole salissa, joten annan puheenvuoron seuraavana edustaja Stolojanille. Kaksi minuuttia. Mulțumesc, doamnă președintă. Criza... Puhemies. Kriisi on aiheuttanut tilanteen, jossa monissa jäsenvaltioissa on nostettu ALV-kantoja – ALVstä on siis tullut merkittävämpi tulonlähde valtioiden budjetteihin. Joka vuosi olen puhunut opiskelijoideni kanssa ja analysoimme tiedon kulkua ja ALVn kiertokulkua ja joka kerta keskustelut opiskelijoiden kanssa ovat hyvin tärkeitä, koska he ovat sitä mieltä, että ALV-taakka on hyvin merkittävä Euroopan järjestelmän takia. Järjestelmä on hyvin monimutkainen. Minä näin olen tuen kollegani Kasan ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vähentää ja poistaa jäsenvaltioista ALV-poikkeuksia ja alennettuja ALV-kantoja, jotka vain ehkä enemmän lisäävät hallinnoista taakkaa. Minä tietenkin kannatan toimia, joilla vähennetään byrokraattisia muodollisuuksia, kun järjestelmä to- toimeenpannaan, mutta en ole ollenkaan niin varma siitä, että eh-, ehdotukset, jotka koskevat yleisiä poikkeuksia kansalaisjärjestöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille olisi mikään hyvä idea. En nyt anna tästä esimerkkejä, mutta suurimmaksi osaksi nämä järjestöt vain kattavat toimintansa ja näillä kerätyillä tuloilla. Kiitoksia. Sitten Ludvigson, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos puhemies. Voin todeta, että tämä yleisesti ottaen on hyvä mietintö. Painopiste on siellä, missä sen pitääkin olla, lisätyssä tehokkuudessa, vähentyvässä byrokratiassa ja koemassa taistelussa petosta vastaan. On paljon, mitä voidaan voittaa parantamalla ALV-direktiiviä näillä kolmella alueella. Mutta minä haluan erityisesti ottaa esille kysymyksen ALV-ratkaisut, jotka koskevat aatteellisia järjestöjä. Tässä direktiivissä on heikkouksia. Itävalta, Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kuulla arvostulla komissiolta siksi, että ne eivät ole panneet toimeen asianmukaista säädöstöä oikein. Näiden maiden täytyy tehdä mahdollisesti muutoksia kansallisiin ALV-järjestelmiinsä, mutta pääongelma on Euroopan tasolla. Paras ratkaisu on se, että ALV-direktiiviä antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille soveltaa yleistä ALV-vapaa-poikkeutta aatteellisille järjestöille. Totta kai pitää olla tiukkoja siinä, miten paljon hyväksytään poikkeuksia, mutta tässä yhteydessä on hyväksyttävää se, että lisätään kansallista joustavuutta. Yleinen ALV-poikkeus aatteellisille järjestöille on erinomainen tapa edistää kansalaisyhteiskuntaa. Rikas yhdistystoiminta on yksi toimivan demokratian peruspilareista. On täysin mahdollista luoda tällainen poikkeus ilman, että se häiritsee kilpailua. Me puhumme aatteellisesta toiminnasta rajoitetussa mielessä, joka selkeästi poikkeaa kaupallisesta toiminnasta. Päätavoitteena tässä poikkeuksessa on vahvistaa aatteellisten yhdistysten eh, taloutta ja samalla vähentää hallinnollista rasitosta. Poikkeus ei tällä tavoin tietenkään voi korvata mitään tukia, mutta tärkeää on se, että tätä kautta saadaan vähennettyä byrokratiaa. On myönteistä, että mietinnössä on katsottu, että voidaan tukea sitä, että ALVn osalta tulisi poikkeus aatteelliselle toiminnalle, ja tämä on tärkeä viesti komissiolle jatkoprosessissa. Kiitos esittelijälle ja kiitos, rouva puhemies. Kiitoksia. Käsittääkseni edustaja Kurski ei ole paikalla. Ahaa, hän on juuri tullut, joten annan hänelle puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie VAT w krajach Kiitoksia puhemies. ALV-kannan nostaminen jäsenvaltioissa lisää valtioiden tuloja, mutta kuitenkin tilanteet vaihtelevat maasta toiseen. PK-yritysten kannalla, kannalta tämä saattaa olla hyvinkin suuri taakka. Pienet yritykset saattavat joutua käyttävän hyvinkin paljon aikaa ja vaivaa ja alveilmoitusten tekemiseen, varsinkin kun on kyse perheyrityksistä. Ja nämä kustannukset saattavat johtaa työpaikkojen menettämiseen. Byrokratia ja alveihin liittyvät ongelmat EU-ssa aiheuttavat hyvin paljon hankaluuksia. Samantyyppisille tuotteille nyt edellytetään samantyyppistä arvonlisäverokantaa sekä netistä ostettuna että muutoin kaikkien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa halutaan harmonisoida alveita. Olisi parempi, että kaikki jäsenvaltiot voisivat itse päättää asioista, mutta olemme kyllä samaa mieltä siitä, että kulutusta pitäisi verottaa, ei niinkään ää, muuta ää, ja mahdollisimman matalata, matala kanta. Minuutin. Kiitoksia, Galpets. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Arvoisa komission aluksi haluaisin kiittää mietinnön esittelijät erinomaisesta työstä, nimittäin talous hän käsitteli talouspolitiikan aluetta, jonka harmonisointi ei ole mahdollista, ellei saada aikaan ainakin vähimmäiskoordinointia niin, että saadaan aikaan myöskin tehokas talou, kilpailukykyinen talous. Ja jos alun perin tämä vastasi talouden toimintaa, mutta sen jälkeen on tapahtunut paljon muutiksia ja ajantasaistamisia tämän ALV-järjestelmän osalta, jonka tuloksena tilanne on se, että järjestelmästä oli hyvin monimutkainen. Se on aiheuttanut turhaa rasitusta viranomaisille ja veronmaksajille, ja se on muuttunut esteeksi yhtenäismarkkinoiden kehittymiselle. Tässä on lukuisia heikkoja kohtia, minkä vuoksi se on muuttunut vaikeaksi, rikottavaksi, ja tämä on johtanut myöskin siihen, että voidaan kiertää veroa, ja mikä on johtanut useiden satojen miljardien verojen menettämiseen. Toisaalta tähän liittyy myös se, että ALV on tärkeä budjettitulon lähde, koska sen kautta voidaan rahoittaa eri järjestelmiä. On tarvetta poikkeuksiin ja on tarvetta myöskin siihen, että vapautetaan ALVstä. On kuitenkin pohdittava tarkkaan sitä, millä alueella vapautetaan ALVstä ja millä alueella hyväksytään poikkeuksia, koska niin, että ne eivät aiheuttaisi myöhemmin kilpailun väärintymistä. Väärinty, lisään tuen sitä, että se pyritään torjumaan tehokkaammin petoksia ja yksinkertaistamaan hallintoa. Ja saman aikaan myöskin tuen ja pidän tärkeänä sitä, että järjestelmä on seurattava ja että se turvataan järjestelmässä. Ennen kaikkea kun on kysymys rajat ylittävästä toiminnasta, pidän myös tärkeänä sitä, että, että ei pidä unohtaa sitä, että on olemassa eri kategoriat rajan sisällä ja Euroopan sisällä, koska tämä kategoria kysymys on yksi este sille, että voidaan hyödyntää täysin y- yhtenäismarkkinoita. Ehdotan sitä, että on sellaisia järjestelmiä, jotka ovat osoittaneet tehokkaaksi jäsenvaltioissa, jotka ovat johtaneet lakin tulojen moni, moninkertaistumiseen. Vielä kerran onnittelen esittelijää tehdystä mietinnöstä. Grazie, la parola all'onorevole Schwab. Kiitoksia. Minuutin. Kiitoksia sitten edustaja Schwab, kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies, hyvät näistä herättävä komission jäsen. Väliaikaisesti luotu EUn ALV-järjestelmä, joka on olemassa 17 vuoden ajan, tänään on eurooppalaisille yrityksille huomattava este. Ja se on ongelma niiden toiminnalle sisämarkkinoilla. Järjestelmien monimutkaisuus ja niiden erilainen toimeenpano kansallisella tasolla johtaa hallinnollisiin toimiin pienissä ja keskisissä yrityksissä, jotka eivät ole enää hyväksyttävissä. Ennen kaikkea ajatellen sähköistä kauppaa, rajat ylittävää kauppaa, joka, jolla on valtaisa kasvupotentiaali, joka on siksi erityisen tärkeä sisämarkkinoille, on poistettava tämän tyyppisiä veroesteitä, koska viime kädessä siitä hyötyvät myöskin Euroopan kuluttajat. Ajatellen talous- ja rahakriisin taustaa. Komission esittämä lainsäädäntöaloite on erittäin välttämätön, herra komission jäsen, ja keskustelu vihreän kirjan pohjalta on asia, jota pidän erityisen hyvänä. Me pidämme hyvänä sitä, että yksinkertaistetaan menettelyynä ja vähennetään byrokraattisia esteitä ystäväni, eh, kollegani David, David Kasa on tehnyt ehdotuksen järkevistä toimenpiteistä, kuten esimerkiksi ottaisin käyttöön eurooppalainen laajuinen normi lasku ja että tätä kautta voitaisiin vähentää myöskin vero, ALV-veroilmoitusten määrää. Selvästikään jäsenvaltioiden puolelta ei ole saatu liikaa riittävästi tukea siinä, että olisi, voit saada toimimaan rajat ylittävissä toimissa alkuperämaan verotuksen periaatteella. Menneisyydessä vain pelkästään jäsenvaltiot, vaan myöskin komissio ja parlamentti ovat puhuneet tämän puolesta. Se, että me nyt olemme kääntymässä kohdemaan suuntaan, lähdemme liikkeelle siitä, missä tapahtuu. Kulutus ei välttämättä ole optimaalinen ratkaisu, mutta on tie, jota voidaan kulkea, jota esittelijä esittää. Kokonaisuudessaan me tuemme asetusta direktiivin sijasta, jotta olisi parempaa ja helpompaa panna sitä toimeen Euroopan unionin alueella. Ja samanaikaisesti saataisiin aikaan tehokas järjestelmä sisämarkkinoita varten ja siellä toimivia yrityksiä varten. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana

Grazie. La parola all'onorevole Fernandes. Kiitoksia sitten Fernandes, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin tervehtiä kollegoita ja erityisesti esittelijää David Kasa hänen loistavasta mietinnöstään ja hänen erittäin hyvästä työstään. ELV-järjestelmän harmonisointi ja yksinkertaistaminen toisi lisää avoimuutta ja tehokkuutta – järjestelmää näin saisimme aikaan vähemmän petoksia ja vähemmän byrokratiaa ja voisimme edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja parantaa euroalueen ja Euroopan unionin kilpailukykyä, joka on niin tarpeen näinä aikoina. Petosten ja veropetosten torjuminen on äärimmäisen tärkeää. On arvioitu, että puhutaan noin sadan miljardin petoksista. ALV-tulot ovat yli 21 prosenttia jäsenvaltioiden verotuloista, joka osoittaa, että kyseessä on merkittävä tulonlähde kansallisiin budjetteihin. Monissa tapauksissa se on kaikkein tärkein tulonlähde. Selvät yksinkertaiset säännöt, joilla puolustetaan tasapuolisuutta, saisi aikaan myös samalla hallinnon taakan vähentymisen ALV-järjestelmissä. Yritykset eivät voi enää jatkaa tällaisilla hallinnollisilla ALV-kustannuksilla. Erityisesti PK-yritykset ovat vaikeuksissa. PK-yrityksiä on kaikista yrityksistä yli 99 prosenttia ja ne tuovat työllisyyttä kahdella kolmasosalle Portugalissa yli 80 prosenttia työpaikoista tulee pk-yrityksistä. Maat, jotka ovat saaneet ulkoista tukea, tarvitsevat erityisesti veroalalla tarkkaa huomiota ja konkreettista solidaarisuutta. Näissä valtioissa on pitänyt nostaa veroja ja niitä on pyydetty muuttamaan ALV-rajoja ja laatimon yhteisiä luotteluita. Uskon, että joihinkin aloihin voidaan soveltaa lennettuja kantoja tai poikkeuksia. Nämä maat tarvitsevat solidaarisuutta. Grazie. Kiitoksia. Seuraavana Matsoni, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Minusta on tämä esittelijä Kaasan työ erittäin oikean osuva. Se koskee Euroopan parlamentin kantaa ALV-järjestelmän uudistuksissa. Tämä on erittäin tärkeä panos ja olen sitä mieltä, että nämä tavoitteet, joita on voimakkaasti painotettu, ovat sellaisia, joista voimme olla yhtä mieltä, yhtä mieltä harmonisointi, avoimuus, tehokkuus, erityisesti koskien välineitä, jotta voidaan edistää yhdenmukaistamista, on otettava huomioon ja otetaan huomioon hyvin asianmukaisesti se, että pidetään kuitenkin kiinni kansallisesta autonomiasta Eli toisin sanoen sovelletaan subsidiariteettiperiaatetta täysin. Kaksi keskeistä kohtaa, joista komission olisi argumentoitava seuraavissa tapaamisissa, koskevat näitä poikkeuksia. On varmasti hyvä tehdä selvä, että poikkeuksille voittaa tottamattomille järjestöille ja kansallisjärjestöille, mutta samalla komission olisi otettava huomioon se, että olisi puhdistettava järjestelyä poikkeuksista, joita on väärin käytetty. Edelleen olisi työnnet työstettävä oikeusvarmuutta, vähennettävä hallinnollista rasitetta ja hyödynnettävä teknologisia innovoivia menettelyjä, koska näistä olisi yrityksille ja markkinoille suurta hyötyä. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματσόνη. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Nyt on vuorossa menettely ilman puhujalistaa. Erinäiset kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Pyydän, että noudatte puheaikaa, jolloin kaikilla kenties on tilaisuus käyttää puheenvuoron. Rova Luen. taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru bugetele naționale on välttämätön tulonlähde kansallisiin budjetteihin. Monille jäsenvaltioille kyseessä on kaikkein tärkein tulonlähde. Talouskriisin alussa ALV merkitsi 8 prosenttia jäsenvaltioiden BKTstä, mutta jatkossa tämä suhde on kasvanut paljon, koska jäsenvaltioiden on pitänyt nostaa ALV kantaa. ALV-järjestelmä aiheuttaa noin 60 prosenttia hallinnollista kustannuksista yrityksille. Siksi harmonisointi ja yksinkertaistuminen on aivan keskeistä, jotta talouden, talous voisi toimia hyvin, erityisesti nyt kriisin aikoina. Toivon, että järjestelmän uudistukset toteutetaan mahdollisimman pian koskien velvoitteita vähennyskelpoisuutta ja ALV-kantaa, koska nämä ovat kolme suurinta huolta talouden toimijoille. Näiden toimien monimutkaisuus kasvattaa kuluja ja mutkistuttaa byrokratiaa ja vähentää EUn houkuttelevuutta inve- ulkomaisilla investoijille. Kiitoksia. Tutas, yksi minuutti. Mulțumesc, doamna președintă. În condiții de criză economică și deficit... Rova puhemies, nyt kun meillä on talouskriisi ja talousarviot ovat miinuksen puolella. Arvonlisävero on erittäin tärkeä asia kansallisten budjettien kannalta. Talouskasvu ei nyt onnistu. Esimerkiksi Romaniassa elintarvikkeiden ALV on 24 prosentin luokkaa, sen vuoksi kulutus ei kasva, tai pikemminkin köyhyys kasvaa. Kyse on merkittävästä valtion talouden lähteestä, mutta nyt pitäisi saada oikeudenmukaisempi järjestelmä aikaan varsinkin pk-yritysten kannalta, koska pk-yritykset on kuitenkin Euroopan talouden moottori. Minä pidän hyvänä esittelijän tekemää ehdotusta luoda tietty kynnys pk-yritykselle alveen maksamisen osalta. Tämä helpottaisi pk-yritysten pääsyä ää, yhteismarkkinoille. Ja vähentäisi myöskin kustannuksia. Rubiks, Kiitos, herra Rubik. Mr. Rubiks? Rubiks. Minä myös pidän suuressa arvossa työtä, jota on tehty tilanteen analysoimiseksi ALV-kysymyksissä Euroopan unionissa. Kaikki mikä on kirjattu tähän mietintöön, osoittaa sen, että viimeisen 17 vuoden aikana tämä vero on muuttunut yhä vaikeammaksi kerätä ja yhä hajautuneemmaksi ja on yhä enemmän mahdollisuuksia petoksen harjoittamiseen. Nyt näyttäisi siltä, että me laitamme uudet kengät hevosen kavioihin ja tällä vauhti paranee. Meidän pitäisi löytää muita ratkaisuja, korvata ALV esimerkiksi verolla, joka koskee liikevaihtoa. Se helpottaisi hallintoa ja vähentäisi petosta. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, daň z pridanej hodnoty jedným z najdôležitejších Kiitoksia, puhemies. Arvonlisävero on yksi tärkeimpiä tulonlähteitä EUn jäsenvaltioiden tasolla. Se on nykyisiä rajoitteita kaupasta. Siellä tapahtuu liian paljon petoksia. Sen vuoksi on aivan oikein, että nyt keksitään uusia keinoja puuttua ongelmaan ja arvonlisäveron kanto. Menetelmiä pohditaan niin ikään, varsinkin kun havaitaan, että veropolitiikka on yksi kilpailun este siitä huolimatta tässä mietinnössä on hyvin paljon innoituksen lähteitä järjestelmän parantamiseksi. Arvonlisäverojärjestelmä on modernin kirjava. Nyt pyritään paremmin koordinoimaan mekanismeja, jonkun on kyse veronkannosta, erityisestikin rajat ylittävien liiketapahtumien yhteydessä. Samalla pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa. Uudistukset toivottavasti johtavat tähän veroilmoitusten helpottaminen siten, että ne voidaan ilmoittaa digitaalisesti ja luodaan tällaiset kielisesti neutraalit safluunat tai kaavakkeet ovat keinoja tehdä järjestelmästä avoimempi ja helppokäyttöisempi. Ja kaiken kaikkiaan nämä ovat parannuksia. Τώρα eh, ο logo. Μπρόνς The rapporteur describes lack of. Esittelijä sanoo, että harmonisoinnin niin puute on, vähäisyys on puute ALV. Minusta se ei ole mikään ongelma. Veroilla kerätään tuloja ennen kaikkea ja toiseksi sillä pyritään myöskin saamaan aikaan taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Verojen ja tarkoitus näyttää mukavilta tai olla harmonisia. Jokaisella maalla on oma tapansa käyttää varoja, joka vastaa taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita ja tämä pitäisi määrittää verokanta. Meidän pitäisi kerätä veroja pelkästään verojen keräämisen vuoksi tai siksi, että ne olisivat samat kuin naapurimaissa. Minä en uudistaisi ALVtä, minä korvaisin sen yksinkertaisella maksuverolla. ALV on progressiivinen vero, koska sitä maksavat eniten ne, joilla on vähiten tuloja, koska ajatellaan sitä, mitä ne kuluttavat. Vero on vähemmän progressiivinen kuin voisi muuten olla, mutta kuitenkin tietyt tuotteet, en eh, usko, että ne tulevat harmonisoinnin kohteeksi. Harmonisointia, sitä on mahdollista välttää, jos se tehdään asetuksella eikä direktiivillä. Segersin. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Jobbikin edustajat ovat puhuneet useaan otteeseen täällä Euroopan parlamentissa puhuneet keskittämistä vastaan ja olemme ottaneet esille sellaisen aiheen ytimenä, joka nyt, jos nyt näyttäisi harmillisesti ainoa ratkaisu. Tämä on huono viesti Euroopan ihmisille, että että meidän pitää kantaa enemmän rastuksia, mutta samaan aikaan kuitenkin vähennetään hyvinvointijärjestelmiä. Verrataanpa tuloja, palkkoja Kes- Itä- ja Länsi-Euroopassa ja katsotaan, minkälaiset olosuhteet ovat yhteiskunnassa Itäisessä Euroopassa. ALV, se on monilla prosentilla verrattuna si- sitä, mitä Länsi-Euroopassa maksetaan. Unkarissa esimerkiksi on nyt huippukorkea ALV, tästä parlamentin päätökseen, ja se olisi olemaan 27 prosenttia, mikä minusta olisi uskomaton kuristustoimi kansalaisille. Kansalaisia kohtaan ajatellen kuitenkin sitä, että palkat ovat vain murtoosa siitä, mitä Länsi-Euroopassa maksetaan. Nyt on aika sille, että Euroopan unioni pyr- ei hyväksyisi sitä, että put- pyritäisiin äh, puuttumaan tällaisiin tiukentamisiin. Euroopan unionin tulee huolehtia siitä, että kansalaiset voivat hyvin. Η κυρία Βλασίκοβα Μπένοβα. Βλασίκοβα Μπένοβα. Ďakujem veľmi pekne, pani viceprezidentka, pán komisár. Po vyše 40 rokov... Kiitoksia, puhemies, arvoisa komission jäsen. Täällä keskustellaan arvonlisäverojärjestelmän uudistamisesta. Tavoitteena pitäisi olla sisämarkkinoiden toiminnan helpottaminen harmonisoinnin kautta arvonlisäverojärjestelmän uudistaminen on erittäin tärkeää 2020-strategian pönkittämiseksi, eteenpäin viemiseksi. Ja tämä saattaa olla merkittävä myöskin sisämarkkinoiden ja kasvun ja valtion talouksien konsolidoinnin kannalta. Tällaiset parannuspyrkimykset edellyttävät yhtenäisempää arvonlisäverojärjestelmää. Ja täytyy ottaa huomioon myöskin alueiden ja jäsenvaltioiden tekninen ja taloudellinen kehitys. Sama täytyy varmistaa, että tavallisille ihmisille koituva taakka kevenee. ALV-kantojärjestelmien yksinkertaistaminen siksi tarpeellista ja kustannuksiakin täytyisi alentaa. Kustannukset ovat huomattavia tällä hetkellä. Samalla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä, mikäli koko järjestelmä voidaan yksinkertaistaa. Meidän täytyy siksi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat näitä pyrkimyksiä ja samalla vältetään verotulojen menetykseltä. Eh, Kiitos. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron vielä menettelysemän puhujalistaa? Rova Basescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Omalta osaltani haluaisin onnitella kollega Kasaa tästä loistavasta mietinnöstä. ALV-tulot ovat merkittävä tulonlähde kansallisille budjeteille, mutta kriisin aikoina on kuitenkin parempi välttää ALV-kannan ja muiden verojen lisäämistä, kun vaihtoehtoja on. Esimerkiksi Romaniassa ALV on nostettu 5 prosenttiyksiköllä 19-24 prosenttia. Tämä on aiheuttanut vaikeuksia liiketoiminnalle ja tuonut paineita. Kuviteltiin, että sillä saataisiin talous käyntiin, mutta tämän toimen myötä Romanian taantumasta ylöspääseminen hidastui, olisi ollut parempi toimia kahdessa vaiheessa. Tänä päivänä Romania on yksi niistä jäsenvaltioista, joiden, joilla on kaikkein korkein ALV-kanta. Me tarvitsemme toimia, joilla voidaan stimuloida eh, investointeja. Kiitos. Herra Keli on myös pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Just on from my Kiitoksia. Kuten Rova Basescu Minäkin toteaisin, me tarvitsemme toimia talouden elvyttämiseksi. Olen iloinen voidessani todeta, että minun maani uusi hallitus on tehnyt ehdotuksia. Pääministeri ehdottaa, että alveita lasketaan erityisestikin ravintola-alalla ja tämän tyyppisillä aloilla. Tällä tulee olemaan valtavan suuri myönteinen vaikutus tilanteen kehittymiseen ja tämä auttaa myöskin yrityksiä. ALV-alennukset toivottavasti myöskin siirtävät sitten kuluttajien maksamiin maksuihin, niin että nekin alenevat. Joillakin aloilla me voimme stimuloida taloutta muuttamalla ALV-kantaa. Ja sama kanta kautta Euroopan on tietystikin pitkän aikavälin tavoitteena houkutteleva, mutta se ei ole käytännössä toteutettavissa. Niin todellakin. Siinä oli nyt sitten viimeinen puheenvuoro menettelyssä puhujalistaa, ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Shemetalle. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää teitä kommenteistanne tämän mielenkiintoisen keskustelun aikana. On ilo nähdä, että Euroopan parlamentti ja asianosaiset usein ovat yhtä mieltä prioriteeteista ja toimista, joihin täytyy ryhtyä, jotta saavutetaan yksinkertaisempi, petosta kestävämpi ja tehokkaampi ALV-järjestelmä, joka on suunnattu yhtenäismarkkinoiden mukaisesti. Näen, että on laajaa yleistä tukea aloitteellemme. Todellakin kysymys on toimista, joka on enemmän kuin välttämätön. ALV-järjestelmä, sen uudistaminen korjaaminen on suuri tehtävä. Ei pidä unohtaa, että suurin osa Euroopan alv lainsäädännössä perustuu artiklaan 113 perustamissopimuksessa, joka edellyttää yksimielistä hyväksyntää neuvostossa. Jos neuvosto olisi valmis vastaamaan korkeisiin odotuksiin, jotka ovat nousseet, sen pitäisi nyt lakata toimimasta niin vanhaan malliin, ja joidenkin jäsenvaltioiden pitäisi pystyä toimimaan vanhojen oppiensa vastaisesti. Pyynnöt, joita parlamentti on esittänyt, ehdotusta parlamentti on tehnyt seuraavista ALV-järjestelmän tarkastamisesta, ovat tärkeitä. Kuten sanoin, me tulemme esittämään tiedonannon alv tulevaisuudesta hyvin pian vuoden lopulla ja sitä ennen pyrimme tekemään tietä loppua kohti, mutta samaan aikaan teemme konkreettisia ehdotuksia, valmistelemme niitä sen osalta, miten järjestelmää tullaan uudistamaan. Ajattelin myöskin asioita, jotka ovat nousseet esille keskustelussa, petos, parempi koordinointi, eri jäsenvaltioiden toimien välin kysymykset, jotka liittyvät poikkeuksiin. Ja ne ovat nyt tällä hetkellä yksityiskohtaisen analyysin kohteena ja kun strategiaa pannaan toimeen, tulemme tekemään konkreettisia ehdotuksia näistä erityisistä asioista. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää parlamenttia ja henkilökohtaisesti herra Kasaa voimakkaasta tuesta ja rakentavasta lähestymistavasta. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Ja nyt esittelijä päättää keskustelun. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia kaikille kollegoillenikin siitä tavasta, jolla he puhuivat tänään. Kiitoksia siitä suuresta myötätunnon ja tuen osoituksesta. Ja toivottavasti tämä sitten tulee heijastumaan äänestysten yhteydessä. Mietintöni sisältöä kommentoitiin yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä siihen, että kiinnitetään huomiota kulujen vähentämiseen, varsinkin pk-yritysten osalta, koska pk-yritykset ovat taloutemme kivijalka. Loppujen lopuksi pk-yritykset kaikkein eniten kärsivät nyt valitsevasta monimutkaisesta järjestelmästä. Monet ehdotuksista voitaisiin välittömästi pistää täytäntöön ilman suuren suuria muutoksia nykyjärjestelmään, mikäli komissio ottaa huomioon kaikki, mitä me ehdotimme Uudistuksen saataisiin aika välttämättä. Mehän pyydämme esimerkiksi sitä, että komissio loisi yhden yhtenäisen kaavakkeen, joka olisi kielisesti neutraali. Tämä se ongelman, joka meillä tällä hetkellä on. Tämä järjestelmä voisi perustua numeroihin, jotka vastaavat toisia numeroita, ja tämä sitten harmonisoisi tietojen sisällön tai tietojen syöttämisen järjestelmään. Ja samalla käännösongelmista päästäisiin, mikäli se tällainen yhtenäinen kaavake. Toivottavasti komissio voi nyt ottaa nämä yksinkertaiset pyrkimykset huomioon ALV-järjestelmän uudistamisessa. Joissakin maissa on jo tehokas järjestelmä olemassa. Ja täytyy, samalla kun tehdään uudistuksia, täytyy varmistaa, että yritysten kontolle koituvat vaatimukset eivät kasva entisestään. Yritysten täytyy voida toimia vakaissa, varmoissa olosuhteissa mietinnössä edellytetään sitä, että aina kun on vain mahdollista, ja kun esitetyt kysymykset ovat ristiriittamia, silloin pitäisi vaatia yhtenäisiä täytäntöönpanosäännöksiä. Haluaisin rouva puhemies kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita, mukaan luettuna eri valiokuntien lausuntojen laatioita ja myöskin talousvaliokunnan henkilöstöä haluaisin kiittää. Toivottavasti tämä mietintö tuo mukanaan taikka saa pikemminkin riittävää tukea äänestyksessä vielä myöhemmin tänään, niin että voimme tämän myötä lähettää vahvan viestin komission suuntaan niin, että se vie ALV-kysymystä siihen suuntaan, johon parlamentti haluaa sitä viedä. Kiitoksia edustaja Keskustelu on päättynyt ja äänestämme kello 11.30. Esityslistan seuraava kohta on komission julkilausuma aiheena Yhdysvaltojen työllisyyspolitiikkaa. Aloitamme teistä, hyvä komission jäsen.